18. Olemme päässeet esityslistan loppuun. Muistuttaisin, että huomenna aloitamme 23. lokakuuta epätavalliseen aikaan. Aloitamme nimittäin 8.13-14.30, sitten ihan lyhyt, lyhyt lounas, sitten kello 15-20. Silloin on hieman enemmän aikaa käydä sitten syömässä illaksi ja sitten 21 ja 23 iltaistunto. Esityslistaa on julkaistu ja se on Euroopan